Possiamo riaprire la seduta? No niin, aloitamme kokouksen. Ennen äänestyksiä haluaisin vielä onnitella, kuten jo tein koordinaattorin kokouksessa, kollega Traskovskia. Hän on saanut ministerin tehtävän ja hän aloittaa tehtävässään Puolassa Eli koko valiokunnan onnittelut minun puolestani. Ehkä edustaja Saraskovski haluaa käyttää puheenvuoron, eli olkaa hyvä. Well, very briefly, uh, I... Niin, ihan lyhyesti haluaisin kiittää teitä puheenjohtaja. Oli todella suuri ilo työskennellä teidän kanssanne ja haluaisin myös kiittää kaikkia kollegoita. Oli todella ilo olla täällä AFKO-valiokunnassa ja tehdä töitä kaikkien teidän kanssa. Se oli todellinen kokemus. Yleensä kun ihmisistä tulee ministereitä sen jälkeen kun he ovat olleet parlamentissa, he ovat iloisia. Minäkin olen iloinen, mutta toisaalta minä kyllä tulen kaipaamaan teitä ja puolessa jotkut ihmiset eivät ymmärrä miten voi kaivata afko valiokuntaa parlamentissa mutta he eivät vain tiedä tarpeeksi meistä olen edelleen jäsen kolmas joulukuuta asti joten jos tarvitsette minua niin olen paikalla ja sitten sen jälkeen pyrin olemaan yhteydessä euroopan parlamentin kanssa ei ehkä näissä perussopimuskysymyksissä koska minä vastaan hallinnollisesta ja digitaalisesta taloudesta mutta esimerkiksi tulvat tulipalot ja muut tällaiset kuuluvat minulle eli minulla on todellinen riski tulla erotetuksi hyvin nopeasti ja helposti jos jotakin tapahtuu joten koskaan ette tiedä että koska palaan tänne takaisin mutta toivottavasti ei nyt kuitenkaan tulevan viiden vuoden aikana koska olisi mahdotonta se olisi mahdotonta mutta olen täynnä energiaa ja, ja suuri kiitos siitä tulee teille joten kiitos paljon ja nähdään. Va bene, anche noi, signor ministro. Niin mekin, herra ministeri, nyt täytyy kutsua teitä näin. Niin me olemme ihan samalla linjoilla. On tietysti ikävä menettää teidät. Tehän olette antaneet hienon panoksen tässä valiokunnassa erityisesti, mutta toisaalta olemme iloisia siitä, että ystävämme, ei pelkästään ystävä, mutta erittäin pätevä henkilö, joka rakastaa Eurooppaa, pääsee Puolan hallitukseen. Ja tämä on tietysti Euroopan kannalta erittäin tärkeää. No niin, sitten äänestämme Traskovskin mietinnöstä. Eli ensin kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli seuraavat tarkistukset sitten raukeavat, eli 4, 2, 1 ensimmäinen osa, 12 ensimmäinen osa, 15,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 ettekä puhunut siitä puheenjohtaja. Ja haluaisin nyt tehdä ne nyt, jos olette äänestänyt kompromissi aasta, mutta haluan selittää ne sanat, joita muutin, että siellä sisällytettäisiin kansainväliset sopimukset, koska niitä ei heijastella, heijastella ollenkaan tässä kompromissa. Eli siis kansainvälinen sopimus tulisi mukaan tähän näihin kompromisseihin, koska jos muistatte koko aihe tämä 81 liittyy tähän monimutkaiseen tilanteeseen, missä meidän täytyy käsitellä kansainvälisiä sopimuksia, joten on tarpeen nämä sanat saada mukaan tähän sanamuotoon. Eh, Tarkovski. Tarkovski. Niin, kaikella kunnioituksella olen kuitenkin eri mieltä, koska ajatuksena oli se, että tästä 81 tulisi sellainen, ja palaamme vielä 90 tarkistuksen osalta tähän, eli 90.5 selventää sitä asiaa, eli kaikki nämä asiat on otettu huomioon. Meidän ajatuksena tässä oli seuraava, tästä puhuttiinkin puheenjohtaja kokouksessa piti tehdä selvennys 81 ja 90 tarkistusten välillä ja me vielä työstämme tätä artiklaa 90, jossa tulee tämä kansainväliset sopimukset. Eli kompromissista A äänestettiin, joten mennään nyt kompromissiin B. Uh, I can understand. Ymmärrän kyllä tämän kannan, mutta pyytäisin, että äänestämme siinä tapauksessa 15, 16 ja 23 erikseen, koska kun ajatellaan kansainvälisiä sopimuksia ja INTA-valiokunnan kokemuksia, me, me tarvitsemme tämän selvennyksen nyt. Me olemme nyt kansainvälisten sopimusten päätösvaiheessa, joten pyytäisin erillistä äänestystä 15, 16 ja 23. Pare, chiedo scusa, a me pare in realtà queste... Niin minusta vaikuttaa, että tämä suullinen tarkistus on vain toistoa, eli se on hyödytön. Mitä tulee artiklan 90, kuten Raskoviksi sanoi, kun tehdään näitä assosiaatiosopimuksia ennen kuin ne allekirjoitetaan, niin ne toimitetaan parlamenttiin, joka hyväksyy tai tekee niistä lausunnon ja artikla 81 pitää näissä tapauksissa soveltaa. Eli tähän on jo vedot, viitattu. Eli mielestäni on turha äänestää tästä, koska ajattelin, että hiljaisuus tämän suhteen tarkoittaa, että se on vedetty pois. Mutta jos sitä ei vedetty pois, niin sitten äänestetään. Sopiiko näin? Eli nyt siis kompromissi B. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Eli tämä kattaa tarkistukset 1, ensimmäinen ja toinen osa, 6, 5, 12, 28 ja 16. Niin siis tämä Scholzin tarkistus 16. Siis te haluatte, että tästä 16 tuota äänestään. Selvä. Eli tarkistus 16, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten kompromissi C. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Eli seuraavat tarkistukset sitten raukeavat. Niin 19 pitääkin nyt äänestää. Eli sitten tarkistus 19 puolesta vastaan. hylätty. Seuraavaksi vuorossa on kompromissi D. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Eli seuraavaksi on sitten vuorossa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 vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys puolesta votato? Sì, sì, sì, bisogna votare. Bisogna votare. Avevo ah, ragione io. Dammi tornare indietro. Scusate, mi Nyt täytyy nyt palata vähän taaksepäin. Eli... Eli viides osa ensimmäisestä tarkistuksesta, siitä pitää vielä äänestää. Eli Tarkistus yksi viides osa. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänet puolesta. Koko päätös luonnoksesta. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 16 puolesta, ei vastaan ja yksi tyhjääni. Eli onnittelut esittelijälle Raskovskille. Tämä on viimeinen mietintö, josta keskustelemme hänen kanssaan täällä. Eli onnittelut. Sitten 29. vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta. Tämä Messerschmittin lausunto. Eli tarkistus yksi. Ai, haluaisitko puheenvuoron? Eli ensimmäisen puheenvuoron saakin valmistelija Messerschmitt. Thank you, Chair. Uh, I just... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin nyt pahoitella valiokunnalle. Eilen oli hiukan logistisia ongelmia. Olin sopinut kollegoiden kanssa, että he esittävät tämän valiokunnalle, jotta äänestys voitaisiin tänään toteuttaa. Mutta jokin meni pieleen. Mutta uskon kuitenkin, että voimme jatkaa nyt äänestä, äänestyksellä. Me olemme käsitelleet tätä kerran. Eli siis tässä on kyllä parannusta direktiivien kohdalla jäsenvaltioissa. Ja kyllä on olemassa rikkonusmenettely niille jäsenvaltioille, jotka eivät toimi näin. Haluaisin painottaa tätä ja toivoa, että kukaan ei nyt eilen vastustaisi tätä. Ainakaan tämä ei heijastunut tarkistuksissa, joten todellakin toivon ja uskon, että voimme nyt äänestää. Esattamente così, per questo deciso di procedere al voto. No niin, eli tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä. Äänet puolesta vastaan vastaan tyhjää ilmeisesti hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 16 puolesta yksi vastaan. Sitten vielä lausunto, jonka minä olen laatinut. Eli Euroopan parlamentin työjärjestyksen tiedonhankintamatkoja koskevan 202 artiklan viitoskohdan tulkinta. Tästähän eilen puhuttiin valiokunnassa. Ja ilmeisesti tätä lausuntoa kannatettiin. Eli ei nyt lueta tätä enää, eli nyt vain äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta ei tyhjiä eikä vasta ääniä. Eli äänestys päättyy ja voimme palata esityslistalle. Abbiamo... Siamo arrivati, se non erro, al punto 15. vuorossa kohta 15. Euroopan tason poliittisten puolueiden säätiöiden perussääntöjen rahoitus. Ah, sì, c'era da vedere. Punto 5. Allora, sono due punti ancora da esaminare. Siis kahta kohtaa pitää vielä käsitellä, koska eilen ei käsitelty työjärjestyksen 136 artiklan muuttamista, joka liittyy jäsenten osallistumista istuntoihin. Ja sitten oli vielä, olivat nämä poliittiset puolueet ja säätiöt. Esittely nyt ei ole paikalla, mutta voin hänen puolestaan puhua ja kertoa siitä, mitä nyt tapahtuu. mutta Hefner vastaa artiklasta 136. Ja hän voi sitten puhua tästä kohdasta. Se piti käsitellä eilen, mutta se siirrettiin tälle päivälle, eli olkaa hyvä. Ja herzlichen Dank. Niin, oikein paljon kiitoksia puheenjohtaja. Uskon, että meillä ei nyt tässä ole tarvetta käydä mitään kovinkaan laajaa keskustelua. Kyse on pienestä mietinnöstä omista talon tarpeista lähtien. Te muistanette, että noin puolisen vuotta sitten saimme kirjeen kollega Franziska Brandner, Brandner tässä oli kirjoittaja ja useat Euroopan parlamentin jäsenet allekirjoitivat sen ja siinä pyydettiin, että valiokuntien pöytäkirjoihin otettaisiin uusi kategoria mukaan, nimittäin sellaisille jäsenille, jotka ovat äitiys- tai isyysvapailla. Taustana tässä on se, että äitiys- ja isyysvapaa on juridisesti meille kaikille, kansalaisille, myöskin parlamentin jäsenille suotava, eli että se, joka on äitiys- tai isyysvapaalla, niin parlamentin pöytäkirjassa hänet merkitään estyneeksi, että hän ei ole paikan päällä. Ja ne henkilöt, joita voi vain onnitella, jos he nyt ovat tällaisessa onnellisessa tilanteessa, niin saavat sitten syytteitä siitä, että he eivät toimi parlamentaaristen tehtävien mukaisesti, koska on olemassa koko joukko ja ainoastaan lehtimiehiä, vaan myöskin muita ryhmiä, järjestöjä, jotka julkistavat meidän läsnäololukujamme ikään kuin suurelle yleisölle, eli raportoivat mm, yksittäisten jäsenten työmoraalista, tai ainakin raportoivat siten, että tämä heijastelee ikään kuin työmoraalia. Ja tämä ei sitten ole, ole sopivaa ilman lisäselvityksiä. Valiokunta pyysi, että minä tekisin tästä asiasta mietinnön ja raportoin tästä ja teen sen tänään. Se tapa, jota kollegat ovat esittäneet, eli se, että työjärjestykseen esitettäisiin uutta määräystä, jossa todettaisiin, että silloin kun joku ei ole läsnä äitiys- tai isyysvapaan takia, niin tätä ei sitten pöytäkirjaa merkittäisi ollenkaan, niin mielestäni se on ongelmallinen asia, koska mielestäni meidän ei pitäisi tässä ottaa uutta määräystä, joka sitten taas sisältää omia kriteerejä, jotka ovat toisenlaisia kuin, kuin sitten työjärjestyksessä toisaalla on määritelty. Eli kyllä tunnetaan tällainen estynyt, estyneenä oleminen. Ja tapa on se, että tätä kvestorit hallinnoivat ja artikla 31 sääntöjen soveltamisohjeissa on se, jota sovelletaan. Ja sitten tässä käsitellään toistakin kysymystä. Monet kollegat totesivat, että no joo, tämä, eli siis jos nyt esimerkiksi adoptoin lapsen ja se ei ole oma lapseni, en ole synnyttänyt tätä lasta, mutta kuitenkin minun täytyy ottaa vapaata, tai esimerkiksi jos on vaikeasti sairas, tai jos joutuu olemaan poissa sen takia, että parlamentti on antanut tehtäväksi tärkeän työmatkan. Mielestäni ei ole järkevää, jos me nyt valiokuntana sitten kehittelemme tai keksimme omia kategorioita, vaan ehdotus on se, että artikla 31, kohta 4, sääntöjen soveltamisohjeissa – on sellainen määräys, joka otetaan. Tässä on olemassa kategoria estyneenä olemiselle ja, ja se otetaan meidän määräyksiin mukaan. Artiklaan 136 siinä tehdään muutos, jossa todetaan yksi kantaan, että sellaisissa tapauksissa, jossa jäsen on estynyt, niin pöytäkirjassa tämä otetaan omana kategorianaan mukaan, ei on olemassa siis läsnä kategoria läsnä ja ne ovat, kuten tähän mennessä, sellaisia, jotka omalla allekirjoituksellaan ovat läsnäololistaan allekirjoitautuneet. Ja sitten on tällainen kategoria estynyt, ei päässyt paikalle. Ja sitten on vielä kolmas kategoria sellaisille, jotka eivät ole läsnä, vaikka eivät ole saaneet siihen lupaa. Eli tämä nyt on sellainen ehdotus, joka mahdollistaa kollegoille sen, että tämä järkevästi otetaan pöytäkirjan mukaan ja samanaikaisesti tässä vaaditaan, että me emme mitään uusia määräyksissä luo, koska tämä sitten aiheuttaa tulkintaongelmia, vaan me pysymme olemassa olevissa määräyksissä ja päätös on puhemiehen kvestorien ehdotuksen pohjalta. Eli työjärjestystä tässä täydennetään tietyltä osin, niin kuin tässä on esitetty, eli artiklan 212 mukaisesti teemme tarkistuksen artiklan 136, niin kuin tässä teillä on esittänyt, ja tämä lyhyesti ja ytimekkäästi ratkaisee tämän ongelman kaikilta tahoilta, ja odotan mielenkiinnolla, mitä mieltä kollegat ovat tästä. Kiitoksia. Haluaako joku puheenvuoron tästä aiheesta? Niin, sieltä olkaa hyvä. Thank you Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti pyrin selittämään, että miksi minun mielestäni tämä kysymys on eri, niin tärkeä. Minun kollegani Martin aikoi puhua tästä aiheesta, mutta koska hän on sairas, hän ei päässyt tämän päivän kokoukseen ja hän pyysi, että puhuisin hänen puolestaan. Tämä kysymys on kiinnostava ja etenkin siksi, että juuri tulin itse takaisin äitiyslomalta. Ja siksi koenkin, että minun on hyvä ja luvallista puhua tästä asiasta. On aivan oikein, että parlamentti tunnustaa ne syyt, joiden vuoksi jäsenet ovat poissa, esimerkiksi äitiysloman tämä ei ole sama asia kuin poissaolo. Tämä pitää muistaa. Ja parlamentin pitää osoittaa esimerkillään äh, se, miten toimitaan äitiysloman ja sairausloman osalta, koska näitä ei ole hyvin mielestäni säännelty. Henkilökohtaisesti sain lehdistöltä paljon kysymyksiä äitiyslomani aikana ja minulta kysyttiin, että kuinka sitä säännellään, niin minun vastaukseni eivät tyydyttäneet kuitenkaan viestintävälineitä. Ja tämän mietinnön mukaan tässä puhutaan eh, henkilöistä, jotka ovat saaneet luvan poissaololleen puheenjohtajalta ja poissaolon syitä ei ole lueteltu säännöissä. Ja tämä luet luettelo, jossa olisi nämä luvalliset poissaolot, otettaisiin mukaan kvestorit sen hyväksyisivät ja mielestäni tämä olisi hyvä menettelytapa. Jäseneiden alkuperäinen pyyntö oli se, että tässä puhuttaisiin ainoastaan äitiys- ja isyyslomasta. Tämä on tärkeää, että otamme huomioon myös muut syyt, vaikkapa sairauden, kuten esimerkiksi kollegan Martinin sairaus tällä hetkellä ja myöskin parlamentin työ voisi olla syy. Ja tässä valiokunnassa pitäisi keskustella siitä, että mitkä syyt katsotaan hyväksyttäviksi poissaololle. Tämä perustelu, jonka esittelijä on laatinut, on erittäin hieno. Siinä selitetään hyvin, mitkä ovat tämän muutoksen taustalla ja tämä poissaololista on sellainen, että sitä käytetään. Monet jäsen, järjestöt käyttävät sitä ja katsovat, että ketkä jäsenet ovat olleet poissa eh, parlamentin istunnoista. Ja siitä myöskin vedetään johtopäätöksiä yleisestä läsnäoloprosenttiluvusta eh, parlamentissa. Perusteluissa sanotaan, että monet järjestöt käyttävät näitä tietoja erityisesti Parlamentti itse käyttää näitä tietoja ja siksi ei ehkä ole tarpeen ottaa tässä perusteluissa yhtä verkkosivua esille tätä Vote Watch-sivustoa. Eli esittelijä voisi pohtia tätä, ainoastaan esittelijähän voi muuttaa tätä perusteluosuutta mietinnössä. Mutta yleisesti sosiaalidemokraateiden varjoesittelijä haluaisi esittää tukensa tälle mietinnölle ja meillä ei ole muuta ehdotettavaa tähän. Kiitoksia. Yes. Proms. Uh, niin. En ollenkaan vastusta tätä ehdotusta tällaisenään, mutta käsittääkseni tätä sovellettaisiin ainoastaan täysistuntoon, koska valiokunnissa läsnäolo ei ole Vote Watchin tarkkailun piirissä ja olisi hyvin hankala tietää, ketkä ovat läsnä valiokunnissa. Eli ehkä tämä voitaisiin erikseen huomauttaa ja voitaisiin ottaa myöskin valiokunta poissaolot huomioon. Puheenjohtaja puhui mikrofonia. Dicevo, per quanto riguarda l'applicabilità... Niin, valiokuntiin tätä ehdotusta ei voida laajentaa. Mutta tietysti voidaan tehdä tarkistuksia tästä. Ehkä voimme määritellä määräajan tarkistusjättämiselle 12. joulukuuta puolelta päivin ja äänestys sitten hoidettaisiin, jos esitellä sopii 21. tammikuuta. Sovitaan siis näin. Niin, Hefner, onko teillä vielä jotain sanottavaa? Ei, halusin aivan lyhyesti vain todeta vielä, että ensinnäkin kaikki tapaukset käsitellään työjärjestyksen mukaan sillä että läsnäolo siis notifioidaan ensinnäkin toisekseen, jos on tarpeen, että me emme tässä nyt mainitse Vote Watchia eri, erikseen, vaan puhumme tästä yleensä. Ja sitten lopuksi haluan sanoa, että tämä on pieni, mutta kyllä tarpeellinen muutos, koska mielestäni on äärimmäisen epäsopivaa, jos kollegat tämänpäiväisessä mediademokratiassa joutuvat ongelmiin sellaisissa tilanteissa, joka ei ole ainoastaan oikeus, vaan myöskin velvollisuus vanhempina. Tämä on siis pieni ja tarpeellinen työjärjestyksen muutos. Ja kyllä olen erittäin tyytyväinen, jos tämä tapahtuu nopeasti niin, että tämä voidaan säädellä sitten tyydyttävästi kollegoille. Varmasti tätä ehdotusta siis nyt tuetaan ja sanoinkin jo, että tämä on aika kiireellinen asia, eli määräaika tarkistusjättämiselle on 12 joulukuuta puolelta päivin ja äänestämme tästä sitten tammikuussa. No niin, ja sitten siirrymme viimeiseen kohtaan Euroopan tason poliittisten puolueiden säätiöiden perussääntö ja rahoitus. Esittelijä Janaku ei nyt ole paikalla, mutta minä annan teille näitä tietoja. 19. marraskuuta Strasbourgissa oli toinen kolmikanta neuvottelu siellä oli puheenjohtajavaltio Liettua paikalla ja artikla 70 toteaa, että kolmikantaneuvottelujen jälkeen neuvottelijatiimi raportoi tästä asiasta vastaavalle valiokunnalle, eli tässä tapauksessa meille. Eli mitä tietoja meillä nyt on? 19. marraskuuta kolmikanta kokouksessa odotimme, että neuvosto olisi antanut selkeän mandaatin puheenjohtajavaltio Liettualle, mutta näin ei käynyt. Neuvosto ei saanut aikaan enemmistöä, eikä ollut siis antanut selkeää mandaattia. Puheenjohtajavaltio pystyi näin ollen ainoastaan lyhyesti ilmoittamaan ne kohdat, joissa neuvostolla on ongelmia. Eli ensinnäkin mitä tulee hallinnolliseen rekisteröintiin, sen pitäisi olla automaattista, eli kun muodolliset olosuhteet ja ehdot on tarkistettu ja kun on ilmoitettu kirjallisesti, että puoli, joka haluaa rekisteröityä, noudattaa EUn perusarvoja, niin sen jälkeen rekisteröinti tapahtuu automaattisesti. Me hyvin pitkään keskustelimme tästä aiheesta, joka liittyy rekisteröintiin. Me olemme aina todenneet, että Euroopan parlamentin pitäisi olla se elin, jonka alaisuudessa tämä rekisteröinti tapahtuu, kun taas neuvosto on aina katsonut, että tähän pitäisi kehittää autonominen viranomainen, jonka puhe, johtaja voidaan sitten nimetä kolmen toimielimen välillä ja jolla on myöskin sitten oikeudellinen rooli. Mitä tulee sitten rekisteröinteihin, niin neuvosto katsoo, että pitäisi olla tämä viranomainen, joka hoitaa rekisteröinnin, elleivät sitten sitten neuvosto tai parlamentti vastustaa tätä rekisteröintiä. Sitten mitä tulee puolueiden oikeudelliseen tilanteeseen, neuvosto ei siihen vielä ole ottanut kantaan. Ja sitten rahoitus, rahoituskysymyksistä neuvoston kanta liittyy aina siihen, että pidetään kiinni tämänhetkisestä tilanteesta, eli ei muuteta mitään. Neuvosto katsoo, että nyt ollaan lähellä toimielinten välistä sopimusta näiden rekisteröintien osalta Mutta mitä tulee rahoitukseen, niin neuvoston kanta on, että rahoitukseen liittyy myöskin ehdokkaiden rahoitus, joka on siis komission puheenjohtaja ehdokkaana, mutta ei, mu- ei siinä valtiossa, jossa hän on ehdokkaana, vaan muissa valtioissa. Ja kuten tiedätte, Meillä on hyvin erilaiset kannat lähes kaikissa kysymyksissä, mutta edellisessä kolmikantakokouksessa sanoimme, että me voimme antaa periksi rekisteröintikysymyksissä ja voimme sallia sen, että rekisteröinti tapahtuu jonkun viranomaisen alaisuudessa. Ja pääjohtaja tietysti sitten nimetään sillä tavalla, että myöskin Euroopan parlamentti on mukana siinä prosessissa. Mutta mitä tulee tähän rekisteröintikysymykseen, niin me ymmärrämme tämän rekisteröinti, automaattisen rekisteröintimenettelyn ja että on kokoontumisvapaus ja mielipiteenvapaus vapaus kaikki muut, kun luodaan poliittisia puolueita. Mutta mitä tulee sitten rekisteristä poistamiseen, niin me katsoimme, että tämä on hyvin tärkeä ja ratkaiseva kysymys, kun ajatellaan politiikkaa. Eli parlamentti pitää olla täysimittaisesti siinä mukana ja mahdollisesti myöskin neuvoston, jos se haluaa näin olla. No, kuitenkin tuomioistuin tekee lopullisen päätöksen ja ehkä päästäisiin sopuun tästä viimeisestä vaiheesta rekisteröinnin osalta, jossa todettaisiin, että mitä tulee rekisteristä poistamiseen, niin rekisteriviranomainen hoitaa sen kysymyksen. Mutta sitä ennen pitää äänestää parlamentissa ja mahdollisesti myös neuvostossa. Eli viime kädessä tästä päättää parlamentti ja neuvosto. No tämä viranomainen ei välttämättä ole samaa mieltä rekisteristä poistamisesta – oikeudellisista tai teknisistä syistä. Ja sitten ehkä jonkinlainen viisaiden ryhmä voi estää tämän rekisteristä poistamisen. Mutta jos tämä rekisteristä estäminen poistetaan, niin sitten asia menee tuomioistuimeen. Eli tämä nyt on keskustelun tilanne tällä hetkellä. Me pidämme erittäin tärkeänä poliittisesti sitä, miten tämä asia saataisiin päätökseen. Ja ainakin henkilökohtaisesti katsoisin, että meidän pitäisi nyt vauhdittaa tätä prosessia ja yrittää löytää kompromissi ja pitää kiinni tietysti kantamme tärkeimmistä kohdista. Nythän on ehdotettu, ilmeisesti tätä vielä ei ole jaettu, mutta nyt on laadittu luettelo ja täsmällisempi sanamuotoilu tästä mahdollisesta kannasta, joka on hyvin lähellä neuvoston kantaa minun mielestäni. Ja voisimme pitää sitten jonkinlaisen teknisen epämuodollisen kokouksen vielä tällä viikolla. Yksi kysymys, joka nousee aina esille, on se, että kun on teknisiä kolmikantakokouksia, jossa on virkamiehiä paikalla, asiantuntijoita, oikeusasian asiantuntijoita, niin sellainen pitäisi järjestää sitten poliittisen kolmikantaneuvottelun jälkeen. Tämä tekninen kokous sitten poli- tekee varsinaiset sanamuodot näistä poliittisista päätöksistä, mutta meillä pitäisi olla mahdollisuus sitten saada aikaan päätelmät ja meidän pitäisi myöskin teknisissä kolmikantakokouksessa vielä saada tämä asia päätöksen tällä viikolla. Nyt haluaisin kuulla sitten teidän mielipiteenne. Kuka haluaa puheenvuoron? DAF. Uh, chairman, I'm... Niin, puheenjohtaja. En ole aivan varma siitä, että oletteko aivan täysin esittäneet tämän kannan siten, kun minä sen ymmärrän neuvostossa on varmasti suuri enemmistö, joka puoltaa sitä ehdotusta, jonka kolme oikeudellista yksikköä eli eh, toimielimistä on sopinut. Eli jotkut jäsenvaltiot ovat olleet vastaan, yhdistynyt kuningaskunta tunnetuista syistä ja Alankomaat vähemmän ilmeisistä syistä ja myöskin Tsekin tasavalta, joilla ei ole hallitusta. Viimeinen kolmikanta neuvottelu oli todella heikko. Se oli huonosti hallinnoitu. Ja uskonpa, että siitä huolimatta kuitenkin meillä on tekstiluonnos, joka on melko selkeä, josta parlamentti voisi sopia ja jonka parlamentti voisi hyväksyä. En näe, että mitä järkeä tällaisella teknisellä kolmikanta neuvottelulla on ennen poliittista kolmikanta neuvottelua, joka voitaisiin järjestää ensi viikon alussa. Ja tätä varten tietysti me tarvitsemme tällaisen neljän sarakkeen asiakirjan komissiolta. Mutta ymmärtääkseni se on jo valmisteltu, tai ainakin valmisteltavana. Ja haluaisin vain sanoa pari kommenttia, jotka liittyvät tämän sopimusluonnoksen sisältöön. Ensinnäkin artikla 12.4. Siinä meidän pitäisi pysytellä näissä prosenttiluvuissa sellaisina kuin ne ovat. Ja sitten toisekseen kysymys, jonka otit ihan oikein esille – liittyen rahoitustukeen. Ehdokkaan osalta ehdokas, joka on myöskin parlamentin vaaleissa ehdokkaana siis. Eli jos me haluamme mukauttaa artiklaa 18.1 ja haluamme siirtää tästä tiettyjä tai poistaa tiettyjä sanoja, jotka estävät tällaisen epäsuoran rahoittamisen ehdokkaille. Mutta jos haluamme kuitenkin pitää tämän lausen, jossa estetään suora rahoitus, niin tämä varmasti saattaisi johtaa joidenkinlaisiin oikeudellisiin vastustuksiin. Näitä saattaisi esiintyä. Joten ehdotan, että ed- etenemme mahdollisimman nopeaan tahtiin, jotta saamme aikaiseksi poliittisen kolmikannan tästä. Kiitos. Grazie, onorevole Brons. Kiitos, tämän Brons. Yes, niin. Tämä perusteluosa, äh, siinä puhutaan mahdollisuudesta, että poliittinen puolue rekisteröi, mutta ei hae rahoitusta ja ei voida hakea rahoitusta, jos ei rekisteröityä. Joten missä tapauksissa puolue rekisteröityisi, mutta ei hakisi rahoitusta? Ei tässä näytä olevan mitään alempaa vaatimusta rekisteröimiselle kuin rahoituksen hakemiselle, joten mielestäni ei vaikuta helpommalta rekisteröityä kuin rekisteröityä ja hakea rahoitusta. Joten se, mitä nyt kysyn, että millaisia haittoja on sille, että ei rekisteröidy verrattuna siihen, että on rekisteröitynyt, mutta ei saa rahoitusta puheenjohtaja, te viittasitte tähän rekisteröinnin purkamiseen ja sanotaan, että se on tärkeä poliittinen asia. Mielestäni tämä sana poliittinen oli hyvin valittu, koska nyt kun puhutaan riippumattomuudesta, niin yksi hakemus mielestäni, joka on tehty, tässä viitataan kahteen poliittiseen puolueeseen, yksi hakemus, joka on jätetty, niin siinä unohdetaan ne perusteet, minkä pohjalta rekisteröitymistä on haettu, jossa todellakin, eli tämän ikään kuin joku kirjoittaisi poliisille, että joku tietty henkilö pitäisi viedä oikeuden, oikeuteen ilman, että mainitaan edes sitä rikosta, jonka henkilö on tehnyt. Perusteluosa viittaa tähän yhdistymisvapauteen, mutta se on ainoastaan yhdistymisvapautta sellaisille, jotka on hyväksytty. No jätän tämän nyt tähän. Olemme puhuneet tästä jo niin monta kertaa. Kiitos. Grazie. Onorevole Tarkovski. Kiitoksia no, <clears throat> Very briefly. Uh, Ihan lyhyesti. Tästä on puhuttu moneen kertaan. Mutta jos haluamme, että tämä tästä asiasta saadaan sopu aikaan ennen vaaleja, niin meidän täytyy tehdä muutama päätös prioriteeteistamme. Tällä hetkellä tämä ehdotus on aika hyvä. Ei se ole täydellinen, mutta parempi on hyvän vihollinen. Ja neuvostossa on nyt vähän sotkua. Ja mehän tiedämme, että valtaosa jäsenvaltioista tätä tuki. Eli tämä nyt aiheuttaa meille paineita. Eli meidän täytyy miettiä, mitkä ovat ne painopistealueet, joita ehdottomasti haluamme puolustaa. On pari kolme asiaa, joita meidän tulee puolustaa, mutta meidän täytyy tehdä kompromissi ja meidän täytyy nyt olla hyvin keskittyneitä päätöksessä, koska ei kannata käydä kaikkia perusteita puolesta ja vastaan – meidän täytyy olla vähän vähemmän kunnianhimoisia rahoituskysymyksissä. Tästä puhuin jo viimeksi. Ja pitää keskittyä niin parin kolmen asian, jotka ovat todella tärkeitä, ja sitten painostaa neuvostoa. Se on ainoa tapa saada tämä asia päätökseen ennen vaaleja. Jos me jatkamme tätä keskustelua, joka ei ole riittävän keskittynyttä tällä kaudella, niin sitten meille tulee ongelmia, vaikka me tiedämme, että myöskin puheenjohtajavaltio yrittää saada tämän asian päätökseen. Eli meidän pitäisi auttaa heitä, mutta meillä pitää olla ensi poliittinen sopimus asiasta täällä. Ja kuten sanoin, tässä on pari varsinaista ongelmaa, ja niistä täytyy viestiä selkeästi. Eli nämä ovat ne asiat, jotka ovat vielä avoimia, koska muuten sitten hukumme näihin yksityiskohtiin. No, osia niistä voidaan tietysti aina parantaa, mutta tulos voi sitten olla se, että sopimusta ei saada aikaan. Dunque, io vorrei... Ah, sì, deve ancora intervenire Hefner e Scholz. Hefner Scholz vielä. Hefner ensin. Yes, I... Niin, olen täysin samaa mieltä siitä, mitä kollegat ovat sanoneet. Meillä on todellakin tehtävä ja tarkoitus tässä saattaa tämä päätökseen. Jos on riittävästi hyvää tahtoa, niin sitten kyllä voidaan saada ratkaisu aikaiseksi melko pian – Tätä on valmisteltu ja itse mielestäni tässä oikeudellisen kolmen toimielimen oikeudellisen yksikön apu oli todella hyödyllistä. Meillä on yhteinen kanta, me olemme ehdottaneet ratkaisuja kaikkeen. Mikä mielestäni on tärkeää, on se, että on selvää, mutta parlamentin puolelta me emme ole niitä, jotka jälleen kerran haluavat käsitellä samaa asiaa. Me olemme tyytyväisiä yhteisymmärrykseen, jonka olemme saavuttaneet, ja olemme valmistautuneet ratkaisemaan ne pari mm, asiaa, jotka on jätetty auki. Joten ehdottaisin, että menisimme muodolliseen kolmikantakokoukseen mahdollisesti jo tällä viikolla, että voimme varmistaa ja tehdä selväksi tai ymmärrettäväksi muille mukana oleville osapuolille, että me haluamme jatkaa ja saattaa asian päätökseen ja löytää ratkaisun ja yhteisymmärryksen. Meidän ei pitäisi odottaa enää pidempään. Olen melko vakuuttunut siitä, että jos tämä kolmikanta saadaan hoidettua hyvin, saamme päätöksen aikaiseksi ja tämä päätös menee, menee neuvoston läpi kolmikannan jälkeen ehdoten. Ehdottaisin, että pidettäisiin muodollinen kolmikanta kokous ja saatettaisiin asia päätökseen mahdollisimman nopeasti. Thank you, Mr. Chair. I, I... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kaikki, jotka ovat olleet mukana viimeisissä kolmikantakokouksessa, ovat hiukan pettyneitä neuvoston valmiuteen todella edetä. Ja Andrew Duff kuvasi tilanteen. Se ei ole kovin vakuuttava. Ja olen täysin samaa mieltä. Ja myöskin ehdottaisin, että meidän pitäisi mennä muodolliseen kolmikantaneuvotteluun mahdollisimman nopeasti, jotta voimme ylläpitää tätä painetta. Euroopan parlamentti haluaa saada tämän asian päätökseen. Sen pitäisi nyt olla pääviestimme, ja jos pidämme kiinni tästä tavoitteesta ja otamme esiin kantamme niin sitten meidän pitäisi pystyä löytämään kompromissi neuvoston kanssa. Eli tuen kaikkia kollegoita, jotka vaativat, että muodolliset kolminkataneuvottelut pitäisi järjestää mahdollisimman pian. Eh, io volevo ripetere... No, toistan vielä oman kantani. Minäkin olen optimistinen tässä valiokunnassa ja neuvottelutiimissä kannat ovat selkeät. Me olemme tehneet jo myönnytyksiä. Esittelijä Jannaku ehdottomasti vastusti sitä, että olisi viranomainen, jolla on oikeushenkilöllisyys, joka vastaa rekisteröinnistä. Ja tässä olemme jo antaneet periksi. Eli kun kompromissi tehdään, niin toisenkin osapuolen pitää tehdä myönnytyksiä. Ja nyt selvää ovat seuraavat asiat. Tämä on ollut institutionaalinen kysymys ja sitten rahoituskysymys. Sitä nyt ei vielä varsinaisesti ole käsitelty. Olemme nyt institutionaalisesti edenneet sanoneet, että rekisteröintikysymyksissä on automaattinen järjestelmä. Ja sitten on viranomainen, joka hoitaa rekisteröinnin. Tästä nyt varmasti saadaan aikaan sopu rekisteröinti on tietysti ehto sille, että voi hakea rahoitusta. Jos se ei ole rekisterissä, niin ei voi myöskään hakea rahoitusta. Se nyt on ihan päivän selvää. Tämä vastauksena Bronsille. Eli ainoa institutionaalinen ongelma, siis niitähän on enää yksi jäljellä, niin se liittyy tähän rekisteristä poistamiseen. Ehdotukset, joita nyt viimeisissä kokouksissa olen kuullut, toteavat, että niistä vastaa rekisteristä vastaava viranomainen. Ja mielestäni kysymys on kuitenkin hyvin tärkeästä asiasta, eli jos puolue poistetaan rekisteristä ja kilpailusta muiden puolueiden kanssa, niin ei, sitä, ei siitä päästöksestä voi vastata yksi henkilö. Eli kompromissi tästä asiasta voisi olla – sellainen, että tästä äänestettäisiin Euroopan parlamentissa ja tästä keskusteltaisiin Euroopan parlamentissa. Jos kyse on rekisteristä poistamisesta siksi, että ei ole täyttänyt rekisteröinnin muodollisia ehtoja, siis tarkoittaa, että pitää olla vähintään yksi ehdotus Euroopan parlamentissa, kansallisessa parlamentissa, se pitää saada kolme prosenttia äänestä tai jotain muuta, niin jos tällaiset ehdot eivät täyty, niin sitten rekisterin hoitaja voi tämän heti huomata ja hoitaa tämän rekisteristä poistamisen. Ja sitten tietysti tämä päätös voidaan viedä tuomioistuimeen. Mutta nyt kun keskustellaan arvoista, joita Euroopan unionissa on, niin ei tästä yksi ihminen voi päättää. Eli kaikkein korkeimman poliittisen elimen pitäisi vastata tästä päätöksestä, mutta olen tässäkin kohdassa hyvin lähellä ratkaisua koska ehdotus, jonka puheenjohtajavaltio Liettua esitti, No en ole vielä lukenut tätä tekstiä, mutta ilmeisesti sen sisältö on, että joka tapauksessa Euroopan parlamentissa olisi äänestys, mutta se olisi toissijainen kysymys ja tärkein seikka olisi tämän viranomaisen päätös. Eli viranomainen voi päättää rekisteristä poistamisesta sisältökysymysten vuoksi, eli jos vaikka Euroopan arvoja ei noudateta, mutta parlamentti voi vastustaa tätä, ja mielestäni tämä mekanismi pitäisi kääntää toisinpäin. Eli parlamentti ja ehkä myöskin neuvosto ovat ne tahot, jotka päättävät, onko tämän puolueen käytös sellainen, että se ei vastaa eurooppalaisia arvoja. No, rekisteristä poistaminen olisi sitten viranomaisen vastuulla ja se sitten toimisi tämän päätöksen perusteella. Eli missä vaiheessa parlamentti on mukana tässä prosessissa, ennen vai jälkeen, kun on tehty päätös rekisteristä poistamisesta? Eli tämä nyt on ainoa asia, mistä pitää vielä saada aikaan sopu. No miksi mielestäni olisi sitten parempi, että olisi tällainen tekninen, epämuodollinen kolmikantakokous – No siksi, että mielestäni tämä kysymys, joka liittyy ainoastaan tähän sanamuotoon, niin juristithan voivat sitten esitellä vaihtoehtoisen esityksen, mutta teknisesti tämä pitää nyt määritellä, koska minun mielestäni tämä hämmennys nyt johtuu siitä, että me nyt ymmärrä, emme ymmärrä toisemme riittävän hyvin, puhumme vähän eri kieltä. Mutta sitten, kun tämä on kirjallisesti tehty, niin asiasta tulee selvempi. Eli kaikki ovat samaa mieltä siitä, että parlamentin pitää olla mukana silloin, kun puolue poistetaan rekisteristä, jos se ei noudata eurooppalaisia arvoja, mutta missä vaiheessa parlamentti on mukana tässä? Eli ennen vai jälkeen rekisteristä poistamisesta? Eli voimme tietysti pyytää, että tästä tehdään kaksi erilaista ehdotusta ja sitten valitsemme niistä paremman. Mutta nyt sitten haluaisin vielä kuunnella teidän kantojanne. Duff, Gurmai ja Hefner. Kiitos puheenjohtaja. Niin, kaikilla kunnioituksella me, teidän ei pitäisi monimutkaistaa asioita siitä, mitä ne ovat. Artikla luonnoksessa, jossa puhutaan rekisteröinnistä, on melko selvää, että joko parlamentti tai neuvosto voi vastustaa viranomaisen päätöstä rekisteröidä puolueen. Tulkikorja poistaa rekisteristä puolueen. Eli meille kuuluu tällainen päätös ja nyky sana muoto täysin vastaa niitä tarpeita, joita joilla pyritään aivan oikein pitämään tämä parlamentin säännös voimassa. Eli mitä sitten tulee tähän menettelyyn? Ei ole saatu tukea sille ajatukselle, että me tarvitsisimme tällaista niin kutsuta teknistä kolmikantaa neuvottelua. Tämä olisi mielestäni ajan hukkaa ja aikaisempi kokemus on osoittanut, että tällaiset asiat lisäävät vain hämmennystä sen sijaan, että ne selventäisivät näitä asioita. Eli siksi vahvasti vahvistaisin sen, että valiokunnan pitäisi pyrkiä pääsemään virallisiin kolmikantaneuvotteluihin, jotta asia saadaan päätökseen. Kurmai. Kurmai. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Pahoittelut, että en ollut alusta lähtien paikalla. Äänestimme toisessa valiokunnassa, mutta sain tässä nyt tiedot kollegalta. Me kaikki tiedämme, että tässä nyt aikaa on vähän, koska meidän täytyy tässä saada asia ennen vaalikauden päätöstä, joten tässä on kyllä kovasti painetta, mutta olemme lähempänä sopimusta tämän institutionaalisen luvun kohdalla ja myöskin kansalaiset tässä ovat sitä mieltä, että meidän täytyy tämä asia hoitaa ja tämä voidaan saada melko piankin päätökseen. Ymmärsin, että ehkä jopa torstaina tämä tulee olemaan tärkeä askel, mutta meidän täytyy pitää tässä vauhtia yllä. Ja olemme investoineet aivan liikaa pysähtyäksemme nyt, koska tässä on nyt mahdollista saada tämä sopimus aikaiseksi ja todellakin toivon sitä, mutta ei nyt millä hinnalla, hyvällä, hin, hinnalla hyvänsä olen käytännön ihminen ja on kyllä selvää, että me tarvitsemme enemmän kompromisseja, mutta neuvoston täytyy tulla puolitiehen vastaan joissakin kohdissa. On tärkeää, että saadaan tämä juridinen status hyväksytty, mutta jos nyt siitä on sisältö sitten poistettu, niin näin ei saa käydä. Ja meidän täytyy saada aikaiseksi konkreettinen teksti ja todellakin toivon, että neuvosto saa aikaiseksi viimeisen version työasiakirjasta ja niistä asioista, joissa nyt näyttää olevan sopimus. Ja jos meillä on teksti, niin kyllä nyt sitten tämä on hyvä tilaisuus työstää sitä. Muuten saamme viime hetken asiakirjan ja liian vähän aikaa käsitellä sitä neuvottelutiimissä. Olen kyllä samaa mieltä siitä, että nyt täytyy poliittisella tasolla myöskin tulla mukaan. Ja tämä tarkoittaa parlamenttien neuvosta. Mutta jos nyt puhumme viranomaisesta yksittäisenä elimenä, niin meidän täytyy muistaa, että tässä on joitakin suojalausekkeita, kuten esimerkiksi lausunto näistä henkilöistä. Tämä ei ole kuitenkaan juridisesti sitova, mutta me olemme ikään kuin tien risteyksessä, eli ehkä häviämme sen, minkä olemme jo saaneet aikaiseksi. Mutta jos me saamme hyvän asiakirjan neuvostolta, niin tämä kyllä sitten onnistuu, joten minä todellakin toivon, että tällainen muodollinen trilogi saadaan aikaiseksi. Se on tärkeää, jotta valmistelu voidaan hoitaa kunnolla, niin kuin on ollut tapana. Kiitoksia. Ja, ich glaube... Kiitoksia. Tässä aiheessa enemmän kuin tarve yleensä meidän täytyy ottaa huomioon kaksi eri tasoa. Eli tämä sisällöllinen taso ja sitten toinen taso, jota kuvaisin enemmänkin menettelytasoksi. jotta asioita saadaan vietyä eteenpäin tehokkaasti ja pystytään tekemään päätöksiä. Me käymme yhä uudelleen keskustelua sisällöstä, enkä nyt oikein tiedä, onko siellä se ongelma. Se liittyy johonkin muuhun kysymykseen. Mielestäni tämä piiri, joka tekee näitä päätöksiä, on nyt rajoitettu, ja avoimet kysymykset ovat sellaisia, joista pitää tehdä päätöksiä nopeasti yhdessä kolmikantakokouksessa. Ja sanoisin siksi, että juuri siitä syystä, ikävä kyllä, neuvostossa tämän asian johtaminen ei ole ollut kovin menestyksekästä tässä kysymyksessä. Ja ensinnäkin on tärkeää, mistä kaikki eivät ehkä riittävästi tiedä, eli että neuvostossa on hyvin avuliaita valtuuskuntia, jotka ovat hoitaneet sitten sovusta, mutta ne eivät sitten aina ole paikalla, kun puheenjohtaja hoitaa näitä asioita. Mutta mielestäni tässä kysymyksessä ja tässä vaiheessa on nyt tärkeää, että mietitään nyt, missä olemme samoilla linjoilla. Ja tämä koskee osittain myöskin parlamenttia juuri siitä syystä, että neuvosto ei näissä kysymyksissä ole kovin johdonmukainen eikä ole neuvotellut tehokkaasti, niin olisi tärkeää, että me toimimme niin. Emmekä parlamenttina luo nyt uusia esteitä ja keskusteluita, joista voidaan nyt tehdä päätöksiä ja joista on jo tehty päätökset. Eli myöskin täällä parlamentissa kun kuuntelen nyt esittelijää, niin ei aina tule sellainen vaikutelma, että olisimme niin pitkällä kuin oikeasti olemme. Edellisessä kokouksessa kaikki puolueryhmät olivat paikalla ja valmistautuivat kolmikantaneuvotteluihin. Ja sitten koordinaattorit sanoivat, että, että oltiin paljon pidemmälle ja he olivat paljon rakentavampia kuin mitä jälkeenpäin sitten neuvostossa todettiin. Eli meidän täytyy pitää huolta siitä, miten esiinnymme, jotta me emme vaikuta tähän junnaamiseen kolmikantaneuvotteluissa. No sitten sisällön puolesta mielestäni meidän täytyy, kun ajatellaan nyt tätä riippumatonta viranomaista, niin se pitäisi saada parlamentin alaiseksi. Sen ei pidä olla poliittinen, eli että poliittinen enemmistö ei sitä määrittele tai johda, vaan sen pitää olla sellainen, joka noudattaa puoluerekisterin sääntöjä. Ja tämä koskee rekisteröintiä ja myöskin rekisteristä poistamista. Tässä kysymyksessä parlamentilla on voimakas rooli, koska se voi vastustaa päätöstä, mutta ehdotuksessa ei ole sanottu kuitenkaan, että parlamentin täysistunnossa äänestettäisiin siitä, poistetaanko puoluerekisteristä vai ei. Ja siksi sanoisin, että mielestäni tämä on viisas päätös, en nyt halua muistuttaa kaikesta siitä, mistä on puhuttu jo moneen kertaan. Eli parlamentin ei pidä ottaa sellaista roolia, että se itse täällä tekee nämä päätökset, vaan meidän pitää olla mukana päätöksenteossa, mutta meidän ei pidä tehdä poliittista päätöstä, joka nähdään poliittisena päätöksenä, vaan meidän pitää tehdä päätös oikeuden pohjalta, ja tässä parlamentilla on voimakas rooli. Eli mielestäni tässä vaiheessa me olemme kypsiä tekemään päätöksen. Tämä on joillekin vielä pieni askel ja meidän pitäisi nyt mennä eteenpäin, jotta myöskin muista kysymykset saadaan lopulta aikaan päätös. Muuten en tiedä, kuinka kauan tämä vielä jatkuu. Jos nyt vielä on tekninen kokous, en tiedä onko se järkevää. Meidän täytyy nyt tehdä tästä asiasta vain poliittinen päätös. Broms. Yes, I asked... Niin, kysyin aikaisemmin, että onko olemassa eri kriteerit rekisteröinnille ja rahoitukselle. No, tekstissä mainitaan e- vaatimus sille, että ainakin yhden jäsenen pitää olla parlamentin jäsen, mutta siinä sanotaan, että aino, tämä ainoastaan rahoituksen yhteydessä, mutta ymmärtääkseni tämä on vaatimus myös rekisteröinnille. Ja jos näin on, niin mikä on haitta mikäli puolue ei ole rekisteröity verrattuna siihen, että puolue on rekisteröity, mutta ei rahoitettu. Eli tässä ehdotettiin, että rekisteröintipäätös pitäisi perustua, tai rekisteröistä purkaminen pitäisi perustua parlamentin päätökseen, mutta jos nyt ajatellaan, että onko puolue tai hallitus demokraattinen tai epädemokraattinen, tämähän on hyvin subjektiivinen kriteeri. Ja minä mielestäni monet jäsenvaltioiden hallitukset ole, ovat epädemokraattisia omassa lähestymistavassaan lainsäädäntöön, mutta ehkä olette tästä eri mieltä. Mutta voi olla niin, että suurin osa eh, poliitikoista pitäisi olla siinä tilanteessa, että ne voivat tehdä päätöksiä mutta tämä on selkeästikin tilanne väärin mutta minä vastustan sellaisten puolueiden rahoittamista jotka eivät ole niin menestyksekkäitä että ne voivat rahoittaa itse itse oman toimintansa. minun mielestäni tämä olisi julkisen rahoituksen huonoa käyttöä mutta jos joitakin puolueita rahoitetaan joitakin ei niin tämä itse asiassa loppujen lopuksi on korruptoitunutta julkisten varojen käyttöä. Kiitos. Bene, io mm, devo... No niin, sitten päätelmät. Tässä on nyt tullut esiin ja halu, että nopeasti saataisiin aikaan poliittinen kolmikantakokous. No me emme pysty estämään mitään teknistä kokousta, jos sellainen halutaan järjestää epämuodollisesti ja miettiä sitten, voidaanko tällä tavalla valmistella, kuten Kurmai sanoi, tätä päätöstä. Koska nyt halutaan tekninen kolmikantakokous tällä viikolla, tämä on valiokunnan kanta, niin jos se halutaan järjestää, niin järjestetään se. Me haluamme myöskin, että mahdollisimman nopeasti saadaan aikaan poliittinen kolmikantakokous, jossa saadaan aikaan päätöksiä ja haluaisimme, että on vielä kokous, tekninen kokous, jossa otetaan huomioon tämä tilanne tällä hetkellä ja ehdotetaan sitten ratkaisuja, jotka mahdollistavat sen, että voimme äänestää kahdesta poliittisesta vaihtoehdosta. Mielestäni se on järkevintä. Eli jos tämmöinen halutaan järjestää, niin se voidaan järjestää. Näin on tapahtunut aikaisemminkin kolme oikeudellista yksikköä on kokoontunut ja laatineet lausunnon. Ja muodollisesti sitten pyydämme, että järjestetään poliittinen kolmikantakokous mahdollisimman nopeasti. Eli sovitaanko näin? Hyvä, kukaan ei ole eri mieltä. Eli kokous päättyy tähän ja me näemme uudestaan 26. marraskuuta kello 15.18.30, 16. joulukuuta 15.18.30 ja 17. joulukuuta 9.30. Ja muistuttaisin, että tänään iltapäivällä on kuuleminen ja keskustelua kansalaisyhteiskunnasta. Ja kyse on kirkoista, ei-uskonnollisista järjestöistä. Niitähän on hyvin runsaasti. Ja mielestäni se on erittäin hyödyllinen kuuleminen, koska voimme kuulla kansalaisyhteiskunnan kantoja ja intellektuaalisesti kestäviä ajatuksia voidaan käsitellä. Eli pyytäisin, että olette sitten paikalla kello 15 tässä samassa salissa. Kiitoksia. Nähdään.